Päätän keskustelun ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraavaksi esityslistalla on kumpa olisinkin puhunut Puolaa, siis turvasatamasopimuksen tulevaisuus. Of NSA NSAn vakoilutapaukset huomioon ottaen. Haluaisin kertoa teille, hyvät kollegat, että tässä keskustelussa ei käytetä nyt sinisiä kortteja. Ja siksi emme hyväksy tällaisia kysymyspuheenvuoropyyntöjänne. Aluksi kuulemme ministeri Kurkulasia neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. The honorable members, over the past six months... Puhemies, hyvät jäsenet, viimeisen puolen vuoden aikana olemme kuulleet äh, vuotoja, viittauksia, huhuja liittyen salaisiin tiedusteluohjelmiin Yhdysvalloissa, jotka vaikuvat, vaikuttavat äh, henkilötietojen luottamuksiin ja EU-kansalaisten tietojen luottamuksellisuuteen. Yhdysvaltain NSA on toteuttanut tällaisia vakoiluohjelmia ja nämä tiedot ovat totta kai herättäneet vakavia huolia. EUn toimielimet ovat vastanneet usein tavoin näihin huhuihin ja viittauksiin. Totta kai teillä on oma tutkimusvaliokuntanne joka käsittääkseni raportoi tilanteesta pikapuoliin. Meillä on myös ad hoc työryhmä EUn ja Yhdysvaltain välillä tietosuojasta. Se on perustettu ja, ja se perehtyy oikeudellisiin puitteisiin liittyen Yhdysvaltojen tiedustelutoimintaan silloin, kun se vaikuttaa EUn kansalaisiin. EUn puheenjohtajat tässä työryhmässä antoivat raporttinsa marraskuussa viime vuoden lopulla. Komissio niin ikään on julkaissut tiedonannon marraskuussa siitä, kuinka luodaan luottamusta tieto, tiedon välityksen alalle Yhdysvaltain ja EUn välillä. Kun ajatellaan Safe Harbor turvasatamasopimusta, niin tämä on komissiolle kuuluva asia, koska kyseessä on komission päätös. Raportointivelvollisuuksiensa mukaisesti komissio on hidan antanut tiedonannon parlamentille ja neuvostolle – siitä, miten Safe Harbor-päätös käytännössä toimii. Ensimmäisenä askeleena komissio on suunnitellut syvällistä keskustelua tästä kertomuksesta jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Meillä on artikla 31 komitea, joka asiaa käsittelee. Tätä kautta perehdytään Safe Harbor-järjestelmän toimintaan ja ymmärrämme, että tämä uudelleen tarkasteluprosessi sisältää myös avoimen kuulemisen ja keskustelun Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tietosuojatyöryhmän EU-puheenjohtaja raportti osoittaa, että Meillä on Yhdysvalloissa lukuisia oikeusperusteita, jotka mahdollistavat laajan tiedon keruun ja tietojen käsittelyn silloin, kun tietoa siirretään Yhdysvaltoihin tai sitä muutoin käsitellään yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Safe Harbor-päätös liitteessä yksi määrää, että tietosuojaperiaatteiden noudattaminen rajoittuu silloin, kun julkinen etu, kansallinen turvallisuus tai poliisiviranomaisten vaatimukset näin vaativat. Komissio tiedonannossaan toteaa, että tietojen käsittely poikkeuksellisesti silloin, kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta, tunnustetaan Safe Harbor-päätöksessä, niin se laaja tiedusteluviranomaisten pääsy tiedon siirtoihin Yhdysvalloissa silloin, kun kyse on kaupallisista transaktioista, ei ollut nähtävissä silloin, kun hyväksyttiin Safe Harbor-sopimusta. Komission tiedonanto sisältää 13 suositusta, joilla varannettaisiin Safe Harbor-järjestelmää. Kun ajatellaan Yhdysvaltain viranomaisten tiedonsaantia silloin, kun kyse on tiedoista, joita Safe Harborin pohjalta välitetään, on syytä mainita kolme seikkaa. Ensinnäkin suhteellisuuden ja tarpeellisuuden periaate, niitä on kunnioitettava. Tämä tarkoittaa sitä, että puututaan mahdollisiin eriäviin näkemyksiin EUn ja Yhdysvaltain välillä sen suhteen, mikä on tarpeellista, mikä on suhteellista, aivan erityisesti silloin, kun kyse on kansallisen turvallisuuden suojaamisesta. Kyse on myös siitä, että katsotaan, miten eri tavalla kohdellaan Yhdysvaltain kansalaisia, toisaalta siellä asuvia ja toisaalta muita kuin Yhdysvaltain kansalaisia. Mahdollinen erilainen kohtelu Yhdysvaltain kansalaisten osalta ja muiden kuin Yhdysvaltain kansalaisten osalta. Ja kolmanneksi tietyt turvalausekkeet, jotka ovat Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti käytössä, koskevat vain Yhdysvaltain kansalaisia tai siellä laillisesti asuvia. Neuvosto on jo ilmaissut vahvan tukensa näille komission esiin nostamille kahdelle seikalle. Tarvitaan tasa-arvoista kohtelua EUn asukkaisten ja yhdysvaltalaisten välille niin, että tietosuoja myönnetään samoin perustein molemmille. On tarve tehostaa suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen noudattamista tiedonkeruussa. Niin kuin tiedätte, Yhdysvalloissa on käynnissä tarkastusprosessi mm, tiedustelutoiminnassa ja nämä tulokset otetaan totta kai huomioon. Kolmas seikka, jonka komissio on nostanut esille, on tiedon, tiedon siirtojen lisääntyvän avoimuuden tarve Safe Harbor-sopimuksessa. Viestintä- ja tiedustelutekniikan raportti parlamentti Obaman perustamana sisältää lukuisia suosituksia, jotka menevät jossain määrin tähän suuntaan. Komissio aikoo nyt olla jatkossakin yhteydessä Yhdysvaltoihin, jotta saadaan aikaan parannuksia niihin puutteisiin, joita tiedonannossa on tunnistettu. Haastavana kysymyksenä tässä on totta kai NSAn tiedustelutoiminta, vakoilutoiminta, mutta tiedonannossa puututaan myös muihin seikkoihin, jotka liittyvät Safe Harbor-järjestelmän toimintaan. Meistä tämä on oikea tapa edetä. Safe Harbor on komission päätös, joka perustuu vuoden 1995 tietosuojadirektiiville. Näin ollen komission toimivaltuuksien mukaista eikä neuvoston tehtävänä ole äh, korjata tätä päätöstä tai puuttua siihen muulla tavalla. Puhemies, arvoisat jäsenet, kyse on tärkeistä asioista tässä yhteydessä. Toisaalta tämä liittyy tiedonkeruuta ulkomaisen valtion taholta, joka nyt sattuu olemaan tärkein strateginen kumppanimme. Toiseksi on ryhdyttävä toimiin, jotta voimme suojella tietosuojaa, ihmis, ihmisten yksityisyyttä, niiden ihmisten, jotka asuvat EU-ssa. Voimme ratkaista nämä kysymykset vain vuoropuhelun kautta niin, että kaikki keskustelun mahdollisuudet ovat tervetulleita. Ja erityisesti rohkaisemme komissiota jatkossakin olemaan mukana rakentavassa tiukkasävyisessä keskustelussa Yhdysvaltain kanssa näiden eh, kohtien tiimoilta, jotka nyt on nostettu esille. Kiitos. Very much. Kiitoksia kovasti, hyvä ministeri. Nyt sitten komission varapuheenjohtaja Reding. Olkaa hyvä. Yes. Paljon kiitoksia. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella NSA-paljastuksista jo useampaan otteeseen täällä ja myöskin kansalaisvapauksen valiokunnassa. Keskustelusta on ollut hyötyä ja mielenkiinnolla jään odottamaan valiokunnan, tutkimusvaliokunnan tutkimusten selvityksiä. Meidän täytyy yhdellä äänellä keskustella yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa ja varmistaa, että tietosuojaa käsitellään oikealla tavalla. Komissio on ollut yhdysvaltalaisiin yhteydessä Parlamentti on käynyt Yhdysvalloissa vierailulla ja EU-USA ad hoc-tason asiantuntijatyöryhmässä on voitu keskustella juuri näistä yhteisistä huolenaiheistamme. Me olemme keskustelleet yhdellä äänellä ja mielestäni Yhdysvalloissa tämä on myöskin noteerattu. Yhtä lailla on noterattu myöskin se, että meidän täytyy lisätä luottamusta suhteissamme, myöskin silloin kun kyse on tietojen luovuttamisesta. Valitettavasti tämä luottamus on kokenut kolauksia. Kuten puheenjohtajavaltio on ilmoittanut, niin turvasataman sopimus on tärkeä. tästä asiasta ja sen käsittelystä vastaa komissio. Kyse on henkilötietojen luovuttamisesta EU-sta Yhdysvalloissa sijaitseville yrityksille ja tämän järjestelmän tarkoituksena, joka siis otettiin vuonna 2000 käyttöön, on se, että meidän oikeuksiamme vaalitaan aina unionin standardia noudattaen samalla huomioiden myöskin tietojen välittämistä Yhdysvaltoihin jatkokäsittelyä varten, mutta nyt on olemassa ongelmia ja komissio on näihin paneutunut. Parlamentti on pyytänyt komissiota analysoimaan turvasatama-sopimusta ja 27. marraskuuta me julkistimme analyysimme ja sanoimme suorasanaisesti, että sopimus ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa niin turvallinen koska avoimuus on Yhdysvaltojen puolella ongelma ja täytäntöönpano-ongelma, niin se tarkoittaa sitä, että välttämättä kaikki yritykset eivät toimi sopimuksen hengen mukaisesti ja se vaikuttaa negatiivisella tavalla yksilöiden oikeuksiin ja se antaa etulyntiaseman näille yrityksille suhteessa eurooppalaisiin yrityksiin, jotka toimivat samoilla markkinoilla vakavasti suhtaudumme niihin riskeihin, joita piilee sopimukseen ja tietojen välittämiseen. Eli että yhdysvaltalaiset viranomaiset pääsisivät näihin tietoihin helpommin käsiksi. Tietenkin tietosuojatasoa voidaan tarvittaessa laskea, mutta silti täytyy huomioida suhteellisuus ja tarpeellisuusperiaatteisiin liittyvät vaatimukset. Mutta laaja-alainen tietojen kerääminen ilman perusteita ei ole mitenkään suhteellista eikä missään nimessä tarpeellista. Ja yhdysvaltalaisille kollegoille niin olen sanonut suoraan, että tätä asiaa täytyy käsitellä ja löytää toimiva ratkaisumalli, mikäli haluamme varmistaa, että turvasopimusta sovellettaisiin myöskin jatkossa. Me tarvitsemme selvyyttä tilanteesta, jotta me voisimme luottaa tilanteeseen. Eli että kun tietoja luovutetaan Yhdysvalloille, niin silloin niitä ei joka tilanteessa aina saa tarkastele turvasatamasopimuksen tarkoituksenahan oli tarjota kattavampi turvas, äh, tietosuojataso suhteessa siihen tason, joka oli Yhdysvalloissa käytössä. Eli voidaan sanoa, että turvasatamasopimuksen tarkoituksena on tarjota Yhdysvalloissa riittävä tietoturvan taso EUn kansalaisille ja toimijoille mitä tulee turvata satama sopimuksen toimintaan liittyviin analyyseihin, niin meidän täytyy tarkastella 13 yksittäistä ö, kokonaisuutta ja komissio on omalta puoleltaan esittänyt konkreettisia ehdotuksia sopimuksen parantamiseksi ja nämä parannukset pitäisi toteuttaa Yhdysvalloissa. Avoimuus yhtäältä muutoksenhakumahdollisuudet, täytäntöönpano sekä julkisten viranomaisten tietojen saantimahdollisuudet. Tämä 13 kohdan lista on yhdysvaltalaisten käytettävissä ja heidän täytyy nyt vastata tähän ja toivottavasti yhdysvaltalaiset toimivat vaatimustemme mukaisesti. Ensimmäinen yhteinen kokous järjestää Brysselissä jo ihan lähitulevaisuudessa. EUn kauppakamari ja ulkokaupan ministeriön edustajien kanssa olen keskustellut tästä asiasta ja heidän pitää todellakin varmistaa, että sopimuksen täytäntöönpano tehostuu. Mitä tulee NSA poikkeukseen, niin sen määritelmä pitää olla selkeä. Eli että tätä poikkeusta käytetään vain ainoastaan silloin, kun kyse on todellakin tarpeellisesta poikkeuksesta ja että poikkeus on vain suhteellinen. Jotta luottamuksemme palautuisi, niin se edellyttää, että me löydämme myöskin kesän mennessä muutoksenhaku, toimivan muutoksenhakujärjestelmän, joka pistetään piakkoin käyttöön. Sen jälkeen sitten arvioidaan turvasatamasopimusta siltä pohjalta, miten se on pantu täytäntöön. Ja tähän tarkasteluun liittyy myöskin avoin konsultaatio ja keskustelu, jota käytäisiin myöskin Euroopan parlamentissa. Arvoisat edustajat, turvasatamasopimuksen turvatason lisääminen tarkoittaa myöskin sitä, että me tarvitsemme uudistuksen, me tarvitsemme selkeitä täytäntöönpantavissa olevia määräyksiä silloin, kun tietoja siirretään Yhdysvaltoihin ja siellä käsitellään. Näin on todellakin toimittava, koska sitä kautta oikeusvarmuutta voidaan vaalia Tästä hyötyvät yritykset ja kansalaiset ja voinen onnitella teitä täällä, teitä, jotka olette toimineet tämän uudistuksen puolesta hartia voimin. Parlamentti on ilmaissut unionin selkeän sitoutuneisuuden. Meidän täytyy painostaa nyt neuvostoa, jotta siellä työ edistyisi, jotta neuvotteluihin voitaisiin siirtyä ja että tulokset olisivat neuvoston päätelmien hengen mukaisia. Ja saanen kiittää puheenjohtajavaltio Kreikkaa siitä, että heti ensi viikolla järjestetään epävirallinen neuvoston kokous, jossa tätä nimenomaista asiaa käsitellään. Kiitoksia, rouva Reding. Nyt ennen kuin siirrymme keskustelun, muistutan kollegoita vielä siitä, että keskustelussa ei sallita sinisiä kortteja, ei myöskään menettelyä ilman puhujalistaa. Ja puheenvuoron saa ainoastaan yksi jokaisen poliittisen ryhmän edustaja. Ensin EPPn puolesta Manfred Weber, kolme minuuttia. Arvon varapuheenjohtaja, hyvä neuvoston edustaja. Tässä keskustelussa on tarkoitus tehdä selväksi, että todella pidämme asioista kiinni. Parlamentti haluaa pitää tämän keskustelun eloisana. Tämä on viesti Euroopan kansalaisille siitä, että me todella huolehdimme tästä asiasta. Samoin viesti ystävillemme Yhdysvaltoihin. Tämä ilmiö on ollut yllättävän laaja meille kaikille Yhdysvaltalaiset ovat kuitenkin ystäviämme ja täytyy olla tietty tapa, jolla toimimme yhdessä. Vastauksemme ovat olleet poliittisesti oikeita. On hienoa, että komissio on puhunut selkeää kieltä Washingtonissa. Parlamentti on toiminut asiassa valiokunnan puolesta. Toivottavasti toimet saavat tuloksia aikaan meidän täytyy pohtia asiaa lainsäädännön kannalta ja myös muuten. Ja tämä on suuri vaatimus. Ja vaatimus. Meidän on painostettava Washingtonia kumppaneitamme, koska ilmassa on kysymys siitä, onko Yhdysvallat edelleen turvasatama vai ei turvasatama on ollut sisämarkkinoiden periaate, se, että on keskinäistä kunnioitusta tietosuojakysymyksissä on ollut tärkeää. Nyt työstämme tietosuojalainsäädäntöä ja tästä voi olla hyötyä ainoastaan, jos emme kyseenalaista turvasataman sopimusta. Kaikki palvelut ja tavarat pitää toteuttaa oikein säännöin. Siksi meidän on katsottava kuitenkin uudelleen tätä turvasatamasopimusta. Toinen syy sille, miksi Safe Harbor-sopimuksen on puututtava, on että meidän täytyy osoittaa, että olemme todella vakavissamme. Washingtonin on muutettava toimintamallejaan. Ei ole hyväksyttävää, että syntyy kahden luokan kansalaisia ja että EUn kansalaisten ja yhdysvaltaisten välillä toimitaan eri tavoin tietosuojakysymyksissä. Me vaadimme tällaista EUn yhdysvaltalaisfirmoihin kohdistuvaa valitusmahdollisuutta. Me haluamme tiivistä kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa ja puuttumalla tähän sopimukseen todella luomme uuden pohjan sellaiselle suhteelle, joka ansaitsee kumppanuusnimen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi SD-ryhmästä Claude Moraes. Kolme minuuttia. Puhemies, täytyy todeta tässä vaiheessa, että jos on symbolinen ja käytännönläheinen aspekti parlamentin tutkimuksessa tähän vakoiluun, niin varmaankin Safe Harbor on hyvä, että juuri tällä viikolla se nousee esille. Se vaikuttaa henkilötietoihin, siihen liittyy myös yritystoiminta-aspekteja Tästä on tullut sekä symbolinen että käytännöllinen läheinen esimerkki niistä ongelmista, joita meillä on, jotka liittyvät tietojen siirtämiseen ja luottamukseen Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Siitä on tullut myös symbolista sen suhteen, mitä täytyy korjata. Turvasatama-sopimuksesta on tullut monessa mielessä symboli sille, mitä tutkimus tekee ja mitkä ovat tehtävämme. Euroopan parlamentin tutkimuksessa ja minun mietintöluonnoksessani myös varjoesittelijät ovat nyt täällä paikalla ja meillä on myös Axel Vossin työasiakirja. Tämä osoittaa sitä kovaa työtä, jota olemme viime kuukausina tehneet. Suositukset Safe Harbor-päätöksen keskeyttämiseksi kun kyse on EU-kansalaisten tietojen välittämisestä. Ja on varmistettava, että meillä on toisenlainen mekanismi, joka osoittaa sen, että tietosuoja ja yksityisyyttä kunnioitetaan EU-ssa. Weber esitti asian hyvin niin, että olisi kansalaisuudessa kahden luokan kansalaisia. Mitä me sitten sanomme sopimuksesta, joka on niin symbolista ja käytännönläheistä? Ensinnäkin puhumme heikkouksista, tiedon puutteesta. Tutkimuksessa olemme nähneet selkeitä todisteita siitä, että yritykset eivät noudata sääntöjä ja edelleenkin nettisivuilla Yhdysvalloissa väitetään, että ne noudattavat vaatimuksia ja ei ole riittäviä muutoksenhakumenetelmiä, valitusmenetelmiä niin, että EU-kansalaiset voisivat hakea muutosta ja yritykset olisivat vastuussa. Tietoja, joita EU-kansalaisista kerätään, siirretään Yhdysvaltoihin hyvin hatarin takein. Ja me tiedämme, että Yhdysvalloissa on matalampi tietosuoja kuin EU:ssa. Turvassa tämä sopimus tällaisenaan ei takaa eu kansalaisille minkäänlaista suojaa NSAn äh, vakoilulta. Siellä on myös tämä Patriot Act-lainsäädäntö voimassa. Sähköistä vakoilua Yhdysvallat toteuttaa ja se rikkoo nykyistä turvasatamasopimusta kansallisen turvallisuuden perusteella. 13 suositusta on nyt annettu, mutta ne kenties eivät riitä. Tämä menettely ei sisällä mitään todellisia velvoitteita, jotta Yhdysvallat ottaisi nämä suositukset vakavasti. Sanon komissiolle, että me puhumme yhdellä äänellä Washingtonin suuntaan, mutta safe harboria pitää pitää symbolisena ja myös käytännönläheisenä seikkana, joka on noussut esille tässä tutkimuksessa, jotta voimme luoda luottamusta Yhdysvaltoihin ja varmistaaksemme sen, että tutkimuksella on todellista merkitystä ja varmistaaksemme sen, että tietosuojalla on myös arvoa suhteissamme Yhdysvaltoihin. Now, Madame so- Kiitos. Seuraavaksi Intfeld Alderyhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. And, and thank you. Paljon kiitoksia. Kiitokset komissaarille näistä sanoista ja ehdotuksestanne. Tämä on hyvä, mutta ei riittävän hyvä. Olemme vuosien ajan jo ennen Snorin paljastuksena tienneet, että safe harboria käytettiin väärin hyväksi ja se ei ollut vain ja ainoastaan symbolinen suojan väline. Se ei tarjoa unionin kansalaisille suojaa, vaan yrityksille oikeudellista suojaa silloin, kun unionin ja Yhdysvaltojen välillä tietoja välitetään ja määräyksiä ei noudateta. Me halusimme vain tarjota näille yrityksille tietyn turvatason. Me olemme hyväksyneet tämän vuosien ajan ja me olemme pyytäneet komissiota useampaan otteeseen vuosien ajan esittämään ratkaisumallia, mutta komissio ei toiminut. Päinvastoin tämä viimeisin versio tekstistä annettiin kaksi vuotta määräajan umpeutumisen jälkeen. Miksi komissiolle pitäisi antaa vielä enemmän aikaa ja Yhdysvalloillekin ratkaisun aikaan saamiseksi? Me tiedämme, mistä kenkäpuruista. Me tiedämme, että tämä ei toimi. Ja kuten sanoin, vuosien ajan me olemme hyväksyneet tämän tilanteen. Mutta mitä tässä on tehty? Yhdysvaltalaiset ovat vain lobbanneet kaikin voimin turvatason laskemiseksi. Meidän tulisi nyt luopua tästä hankkeesta, jospa sit se ymmärrettäisiin sitten komissiossa ja myöskin Yhdysvaltain hallinnon puolella ja yritysten puolella sellaiseksi viestiksi, että nyt pitäisi todellakin ryhtyä hartiavoimin tekemään töitä. Eli että ymmärretään, että komissio todellakin ajaa unionin kansalaisten etoja, etuja. Sen pitäisi olla kaiken A ja O, eikä yritysten intressit. Tämä on valitettava tämä ti- tilanne. Nyt yritysten pitää toimia vastuullisesti, joten pyytäisinkin arvon komisaaria teitä keskeyttämään tämän sopimuksen soveltamisen tänään ja etsimään toimivia ratkaisuja mitä pikimmiten vielä ennen vaaleja. Kiitoksia. Nyt Albrecht puolitoista minuuttia vihreistä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Hyvät kollegat, Edward Snowdenin paljastukset ovat osoittaneet, että tarvitsemme parempaa tietosuojaa henkilötiedoillemme. Se, miten big data business ja tiedustelupalvelut puuttuvat yksityisiimme ja analysoivat elämäämme tällä hetkellä, on aivan pöyristyttävää. Vaikkakin miljoonat kansalaiset ja kuluttajat julkisesti valittavat tästä, niin yksikään hallitus ei ole ryhtynyt toimiin pysäyttääkseen tätä. En ole kuullut myöskään seuraamuksesta. Googlen ääni Erik Schmidt pitää yksityisyyttä jonkinlaisena poikkeuksena ja jättää hyvästi tietosuojalle. Yhdysvaltain internetyritykset Silikon välissä ovat lobanneet eh, tiedon, tietosuojaa vastaan Washingtonissa. Euroopassa tämä on jätetty huomiotta. Safe Harbor-päätöksellä eh, – on Euroopan toimielinten päätöksiä vastaan toimittu. Hyvät kollegat, nyt tämän on loputtava. Euroopan parlamentilla on valtuudet lopettaa tämä. Me olemme korostaneet sitä, että tarvitaan eurooppalainen tietosuojalaki. Tätä olemme vaatineet jo kaksi vuotta. Kollegat ministerineuvostossa ovat vain jahkailleet ja pitäneet loputtomia keskusteluja, eivätkä ole edes saaneet omakantansa selville tietosuojapuitteistosta. Big Data Business Silicon välistä sanoo vain kiitos, kun Euroopan unionin kansalaiset ja kuluttajat menettävät luottamuksensa hallituksensa ja niiden kykyyn suojella edes perusoikeuksia. Hyvät kollegat, jos me emme lopeta eurooppalaisten sääntöjen kiertämistä Yhdysvaltain yritysten taholta hyväksymällä tietosuoja-asetuksen ja painostamalla Yhdysvaltoja niin, että safe harbor-päätös perutaan, niin me emme pelkästään menetä Euroopan unionin suvereeniutta, vaan menetämme myös äänestäjämme, jotka sitten jäävät kotiin ja eivät edes odota meiltä sitä, että puolustaisimme heidän henkilötietosuojansa. Kiitoksia. Seuraavaksi Cornelia Ernst Gue Angel ryhmästä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Miten suhteidemme on nyt tarkoitus kehittyä Yhdysvaltojen suhteen. Olemmeko suvereni kumppani Yhdysvaltojen suuntaan vai olemmeko sitä mieltä, että tämä isoveli valvoo järjestelmä on hyvä ja yhdysvaltalaiset nauravat meille. Tämä kaikki on todellinen farsi. Tässä todella nyt sysätä romukoppaan kaikki periaatteet. Tämä kaikki on pelkkä paperi, tiikeri. Ja vaikka yritykset rikkovat sääntöjä vastaan, mitään ei tapahdu, eikä ole minkäänlaista avoimuutta. Ehkäpä komissio tarkoittaa hyvää, mutta nämä toimet ovat vääränlaisia, eivätkä riitä lainkaan. Tarvitsemme korkeaa tietosuojaa, korkeatasoisia tietosuojanormeja normeja valvontaa. Safe Harbor-säännöt, niiden pitää olla sellaisia, että ne ovat todella sitovia Yhdysvaltoja, Yhdysvaltojen suhteen. Niitä ei saada estää. Tässä ei todella ole päästy senttiäkään eteenpäin. On sanottava selvästi, että Yhdysvaltojen on lopetettava nyt miljoonien eurooppalaisten urkinta. Tässä on äh, suhtauduttu meihin kuin vapaaseen riistään, ja näin ei enää saa olla. Tätä tilannetta on tarkasteltava ennen kuin vapaakauppasopimuksessa päästään eteenpäin. Ja odotan, että emme tällä tavoin lähde neuvottelemaan yli 500 miljoonan kansalaisen perusoikeuksista. Kiitos. Seuraavaksi Savela. EFD. Paljon kiitoksia. Puhun provosoivasti. Sanoisin, että nyt täytyy herätä. Hallitukset ja tiedustelun vara, viranomaiset leikivät unionin kansalaisten turvallisuudella. Meidän täytyy miettiä sitä, että miksi turvallisuuden taso EU:ssa ja Yhdysvalloissa on näin korkea, niin se johtuu näistä turvamekanismeista. En tarkoita tällä sitä, että perus kansalaisoikeuksia pitäisi höllentää. Näiden sopimusten tarkoituksena on todellakin suojella kansalaisten tietosuojaa. Saan muistuttaa teitä Bostonin viimevuotisesta terroristi-iskusta. Jos valvontakameroita ei olisi asennettu laisinkaan, niin terroristeja ei olisi voitu tunnistaa laisinkaan. Unionissa harjoitetaan liberaalia parlamentaarista demokratiaa ja meidän tulee luottaa lainsäädäntöömme silloin, kun siitä syntyy tiedustelutoimintaa, jonka tarkoituksena on ö, taata kansalaisten turvallisuus. Kiitoksia. Kiitos. Niin, muistutan teitä, että sinistä korttia ei nyt hyväksytä. Nyt vielä sitoutumaton Martin Ehrenhauser. Kiitos. Muistan hyvin 90-luvun tuolloin internet lähti kaupallistumisen tielle ja syntyi ensimmäinen vastaliike vapaasta internetistä. Tämä oli utopia eikä siitä jäänyt mitään jäljelle. Siitä syntyi dystopia. Kaikki suojamekanismit, myös Safe Harbor-sopimus, eivät riitä. Uudistukset eivät millään muuta riitä. Päinvastoin usein toimielimet estävät näitä toimia. Me Tarvitsemme nyt päättäväisyyttä, eurooppalaisen toimintasuunnitelman ja uudistuksia internetin hallinnointiin, tietosuojaan, demokraattisen valvontaan, tiedustelupalveluiden suhteen. Jos tätä ei saada, emme pääse eteenpäin. Näitä uudistuksia ei tarvita huomenna, vaan ne tarvitaan välittömästi. Thank you very much and uh, let me ask Madam... Uh, Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin komission varapuheenjohtaja Redingiä päättämään tämän keskustelun komission nimissä. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Olen ymmärtänyt viestinne. Te varmasti olette myös ymmärtäneet, että Euroopan parlamentin pyynnöstä olemme analysoineet turvasatama järjestelmää ja ad hoc-ryhmän työn pohjalta ja käymämme keskustelun pohjalta yrityselämän kanssa olemme ymmärtäneet puutteet. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte näistä puutteista. Myös me tulimme näihin samoihin johtopäätöksiin. Näiden johtopäätösten perusteella komissio teki 13 konkreettista suositusta, jotka liittyvät järjestelmän kaikkiin ulottuvuuksiin, avoimuuteen, täytäntöönpanoon, muutoksen hakuun ja sen järjestelmän käyttöön kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Kaikkien tämän tarkoitus on parantaa turvasataman toimintaa. 13 pyyntöä on nyt esitetty Yhdysvaltain viranomaisille. Tämä on tehtävä lista ja heidän täytyy myös tunnustaa, kuinka vakavia nämä huolet ovat. Tämänpäiväinen keskustelu parlamentissa auttaa meitä etenemään askel, askelta tähän suuntaan. Korjauskeinot on tunnustettava, tunnistettava 2014 kesään mennessä. Näin komissio on esittänyt ja sen jälkeen komission kollegio katsoo, min, onko korjaukset tehty vai ei. Ja sitten tehdään päätös, mutta voitte olla varmoja, arvon jäsenet, että raportoin varmasti kollegiolle, sen puheenjohtajalle ja kaikille muille niistä päätöksistä, joita tänään on tehty. Kiitoksia. Nyt vielä viimeinen loppupuheenvuoro. Neuvoston edustaja Kurkulas. Members. Hyvä puhemies, arvoisat edustajat. Tämän tärkeän asian ainoa käsittelymahdollisuus on se, että me keskustelemme asioista Yhdysvaltojen kanssa. Turvasatama sopimuksen mukaan komissiolle tämä tehtävä lankea, ja minä todellakin toivoisin, että komissio antaisi meille aikaa tämän asian hoitamiseksi neuvosto tulee seuraamaan komission toimia tarkkaan sen suhteen, miten sopimus pannaan täytäntöön. Täällä on esitetty lukuisia huolenaiheita. Ne ovat perusteltuja, mutta meidän pitää antaa komissiolle ja Yhdysvaltain viranomaisille mahdollisuuden käsitellä tätä aikaa rauhassa. Tulevien kuukausien aikana tiedustelu asioita käsittelevä Obaman ryhmä tulee julkistamaan raporttinsa ja live-valiokunnan mietinnöstä tullaan tullaan, sitä raportista tullaan äänestämään täällä. Ja meidän täytyy nyt vain varmistaa, että me annamme riittävästi aikaa näille esiin tulleiden asioiden käsittelylle. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä ministeri. Keskustelu päättyy tähän ja siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausumat EUn kansalaisuus myytävänä aiheesta. Ja jälleen kerran pyytäisin ministeri Kurkula